siinä sektorilla huomata. Kiitoksia kaikille, jotka osallistuivat keskusteluun. Merci, madame. Kiitoksia, Rova Andrikiene. Tämä keskustelu päättyi tähän. Äänestämme asiasta huomenna kello 12. Ja sitten pieni tiedonanto. Ranskan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että rouva Grunin tilalle tulee Philippe Bouillon 15. .10 joulukuuta 2010 uusi kollegamme, siis Philippe Bouillon. Hän ei ole täällä nyt paikalla. Ja minä viittaan artiklaan kolme kohtaan kaksi parlamentin työjärjestyksessä, että kun hänen valtuuskirjaansa ei ole vielä tarkastettu, joka tapauksessa Philippe Boulan on täysin oikeutettu toimimaan parlamentissa sillä edellytyksellä, että hän on antanut julistuksen, jonka mukaan hän ei ole sellaisessa toimessa, joka olisi ristiriidassa parlamentin toimien kanssa. Sitten meillä on herra Arla Chin mietintö Afganistanin uusi strategia. Ja minä aloitan heti antaman, antavalla, antamalla puheenvuoron neljäksi minuutiksi esittelijälle. Joo, uh, Mr. President, Lady Ashton. Puhemies, Lady Ashton, hyvät kollegat. Mietintö, jota käsittelemme tänään, on hyväksytty alun perin yksimielisesti ulkoasain valiokunnassa. Se on tulosta vuoden työstä ja se pohjautuu hyvin laajoihin kuulemisiin sekä Kabulissa että Brysselissä. Mietinnössä pyritetään, pyritään selvittämään jonkinlaista paradoksia äh, sen suhteen, miten niin vähän on saatu aikaiseksi Afganistanissa, vaikkakin yhdeksän vuotta työtä siellä on tehty kansainvälisesti. Vuonna 2001 sotilasoperaatio maksoi yli 300 miljardia euroa ja tuhansia ihmishenkiä. Ainakin 40 miljardia euroa on käytetty tämän lisäksi. Yli 30 kertaa nykyinen Afganistanin BKT siis. Näiden valtavien ponnistelujen Äh, näistä valtavista ponnisteluista huolimatta edelleenkin tilanne on umpikujassa. Se on edelleenkin yksi maailman köyhimmistä maista. Suurin osa väestöstä elää hyvin lyhyen, brutaalin elämän. Samantapaisen kuin jo 500 äh, vuotta sitten. Köyhyys esimerkiksi siinä muodossa, että Äh, äitiyshuolto on niin huono, aiheuttaa hyvin paljon kuolemantapauksia. Meidän täytyy ottaa huomioon myös äh, kapinalliset kansannousu. Illuusio siitä, että saataisiin nopea sotilaallinen voitto, on kyllä karissut. Keskushallinnon kykyä on yliarvioitu ja myös kansainvälisen avun tehokkuutta maan jälleenrakentamisessa. Tämä mietintö ei pyri yksinkertaistamaan asioita. Siinä hyväksytään kaikki haasteet täysimääräisinä. Tämä asiakirja on pyrkimys löytää uusi suunta politiikallemme. Mietintö lähestyy tätä aihetta eurooppalaisesta näkökulmasta. Se tarkoittaa sitä, että Afganistanin kriisiä tutkitaan sellaisesta näkökulmasta, joka ei pelkästään heijastele amerikkalaista äh, näkökulmaa eurooppalaiset periaatteet ja näkökulmat ovat tärkeitä. Ne vaikuttavat siihen, miten Euroopan kansalaiset näkevät Afganistanin ongelman. He eivät usko sotilaalliseen ratkaisuun. Yli 65 vuotta sitten me hylkäsimme sen ajatuksen, että sota ja miehitys, sotilainen miehitys olisi hyvä ratkaisu. Tämän päivän EU perustuu sodanvastaisuudelle ja tämä mietintö heijastelee tätä ajatusta. Afganistanin tapauksessa EUn kansalaiset kannattavat siviililähestymistapaa vaihtoehtona voimankäytölle. Meidän lähestymistapamme ei tietenkään ole naivi. Niin kuin on sanottu, tässä on, ovat vastakkain Venus ja Mars. Afganistanin kriisi on sellainen, että siihen ei löydy mitään yksinkertaisia ratkaisuja. Tämän me tiedämme. Mietinnössä ehdotetaan strategiaa, joka ei sulje pois tiettyjä pakkotoimia. Afganistanin turvallisuus, ihmisten suojaaminen terrorismilta ja rikollisuudelta on ennakkoehto onnistumiselle. Parlamentti uskoo, että rauhan turvaaminen, monenvälinen diplomatia ja rauhanneuvottelut, köyhyyden vähentämistoimet tehokkaasti, demokraattisten rakenteiden rakentaminen, naisten aseman vahvistaminen ovat keskeisiä pilareita uuden Afganistanin rakentamisessa myös muualla maailmassa. Toivon, että strategia, joka tässä laaditaan, täytäntöön pannaan huolellisesti uudessa järjestelmässä. Haluan pyytää Lady Ashtonia yhtymään tähän hankkeeseen parlamentin rinnalle. Je donne donc la parole. Kiitoksia, herra Arlaci. Ja sitten Rova Ashton. Ashton saa puheenvuoron. Merci, madame la présidente. Kiitos, puheenjohtaja. Minä haluaisin äh, aloittaa muistelemaan Richard Holbrookia, joka oli äh, rauhan rakentamisen mestaria, jota voin kutsua ystäväkseni. Ja sitten minä haluaisin myös esittelijä kiittää tästä työstä, minkä hän on tehnyt. Ja tässä on syntynyt hyvin laajaa keskustelua parlamentissa viime kuukausien aikana. Minä olen osallistunut tähän ja meillä on muita kollegoja ollut tässä mukana ja tässä on nyt Afganistanissa tapahtumassa uusi vaihe. Ne ongelmat, jotka Afganistanissa ovat, ne koskevat meitä kaikkia Täällä on paljon eh, väkivaltaa, jotka, joka ulottuu rajojen yli ja Euroopan kadulle tulee Afganistanista huumeita. Meidän täytyy estää eh, Afganistanin muuttumisen terroristien tyyssiaksi. On kuitenkin hyvin tärkeää, että me edistämme eh, edistämme myönteistä kuvaa Afganistanin ihmisistä, koska muuten tässä ei ratkaisua löydy. Kun ajattelen näitä haasteita, niin minä haluaisin aloittaa sanoen, kuten muuallakin olen sanonut, että, että Euroopan unioni on sitoutunut Afganistaniin hyvin pitkäksi aikaa. Meillä on ohjelmia, avustusohjelmia 2013 ja vielä pitemmällekin. Meillä on 200 miljoonaa euroa uutta rahaa tähän. Aikaisemmin olimme 150 miljoonan tasossa. Meidän täytyy edistää talousta ja myöskin oikeusvaltiota. Meidän pitää nämä asiat muistaa, ja me olemme saaneetkin jotakin aikaiseksi. Olen aikaisemminkin puhunut terveydenhuoltosektorista. E, nyt 8 prosenttia aikaisemmin vain 10 prosenttia kansasta sai terveyspalveluita, mutta nyt tämä osuus on noussut Meillä on hyvin paljon kuitenkin vielä tehtävää. Ja tällaisessa tilanteessa me tiedämme YK on tilastoista verrattuna, e, että 40 000 vauvaa kuolee vähemmän nyt kuin vuonna 2009, näin YK on tilastot. Me yritämme ohjata hallituksen kautta apuamme, e, koska me haluamme Afganistanin johdon rinnallemme. 50 prosenttia avusta menee erilaisten säätiöiden kautta eteenpäin. Meillä on hyvä koordinaatiota lahjoittajien suhteen ja Tämä on myöskin hyvä äh, tapa edetä tässä maassa ja hyvä esimerkki myöskin muille avun lahjoittajille. Tietenkin kansainvälistä koordinaatiota voidaan aina parantaa. Meidän täytyy tehdä enemmän ja paremmin nämä asiat. Kun katsomme, mitä unioni tekee, huomaamme, että olemme todellakin edistyneet. Erityisesti kun meillä on delegaation herra Sukakis, joka johtaa tätä Afganistanin delegaatiota huhtikuusta. Me olemme parantamassa koordinointia ja e, kehitystoimiamme toimintasuunnitelmamme avulla. Meillä on myös Pakistanin suhteen ohjelma, joka hyväksyttiin ministerineuvostossa. Toimintasuunnitelman myötä me saamme välineitä käyttöömme kollektiivisesti ja silloin me voimme kaikki maat saada samalle linjalle prioriteettien e, kanssa. Minä osallistuin asiasta myös konferenssiin viime kesänä. On kysymys siitä, kuinka me lähestymme asioita. Meidän täytyy nähdä ne sektorit, joissa meidän mielestämme toimintamme olisi tehokkainta kehitysministerit johdollani tulevat, keskustelivat asiasta viime viikolla Brysselissä. Ja näin minä tulenkin pääviestiini meidän olemassa oleva strategiamme täytäntöönpanon täytyy olla kaikkein tärkein. Tämä on strategisesti tärkeä sekä siviili- että sotilaspuolella. Minä olen ISAFin kokoukseen osallistunut ja siellä me, meidän Naton siirtosuunnitelma, vallansiirtosuunnitelma käsiteltiin. Hyvin paljon on vielä tehtävää, mutta olen kuitenkin luottavainen sen suhteen, että nykyinen strategia näyttää hyvät, hyvät puolensa. No sitten siviilipuolessa. Meillä oli Kabulin konferenssi eh, eh, kesällä. Tässä ei ollut pelkästään kysymys siitä, että estettiin pyyntöjä ja lupauksia vaan katsottiin sitä, mitkä ovat painopistealueet näiden resurssien suhteen, joita meillä on. Oli tarkoitus, on tarkoitus saada apuperille hyviä kanavia pitkin afganistanilaisten avulla. Tässä on siirtymäkausi monien eri järjestelmien välillä ja tämä on juuri toimintaohjelmassakin mukana. Me tiedämme kaikki, että mitään kestävää sotilaallista poistumista Afganistanista, ei voi olla, jollei vat siviilipuolen rakenteet ovat valmi, ole valmiita oikeusvaltioperusteet ja muut kaikki ovat yhtä tärkeitä turvallisuuden kannalta. Siksi me aiomme ponnistaa enemmän, jotta afganistanilaisten oma kapasiteetti paranisi ja saataisiin sinne luotettavat valtion instituutiot syntymään, erityisesti alueellisesti lakien toteuttaminen, huumekaupan tyrehdyttäminen, tyrehdyttäminen on, ovat tässä mukana, mutta korruptiovastainen taistelu ja oikeusvaltioperuste on, ovat tärkeitä. Se, mitä tulee kehitysapuun, eh, niin ne ovat kestäviä vain silloin, jos hallitus on siinä on mukana ja luotettavampi. Me Eh, haluamme rohkaista pitkän tähtäimen suunnitelmia. Ihmisiä ei käytetä tarpeeksi hyväksi tässä maassa. Olen nähnyt muualla maailmassa, että kun otetaan naisia mukaan hallituksen kehitysprojekteihin, niin se on perustavanlaatuinen asia. Minä olen eh, ihmetellyt eh, viime kesänäkin, kuinka paljon naisilla on voimaa. Ja jos tällainen saadaan toteutumaan Afganistanissa, että saamme naiset osallistumaan parlamentin työhön ja alueellisiin keho, kehitysohjelmiin, niin niihin hankkeihin, hankkeisiin Maailmanpankinkin on osallistunut vuodesta 2002. Tässä mietinnössä on ollut hyvin monia tärkeitä asioita esillä ja kiitän niistä. Ja nyt minun mielestäni on juuri se hetki, jos, jolla voimme edistää sekä sotilaallista että siviilipuolen kehitystä. Kiitoksia sitten herra Görens ähm, kehitysvaliokunnasta. Kiitos puhemies. Afganistanilla ei ole enää juuri vaihtoehtoja. Ensinnäkin status quo ei ole enää realistinen vaihtoehto, koska Naton joukot vetäytyvät ja ei ole varmaa, voiko maa taata omaa turvallisuuttaan. Toiseksi, voidaanko palata tilanteeseen ennen vuotta 2001? Tämä oli vaihtoehto. Terroristiverkostot ovat nyt ottaneet taas maanvaltaansa ulkomaisten joukkojen tuella. Entäpä sitten maltilliset talibanit? En edes uskalla oikeastaan sanoa tätä vaihtoehtoa. Kukaan ei pysty sanomaan, mitä tarkoittaisi maltillinen taliban. nyt kuitenkin voimmeko me pyytää afganistanilaisia naisia siitä, voimmeko pyytää heiltä sitä, että he jäisivät vankeuteen, eivätkä saisi vapautta. Karsai on halunnut edistää kehitysyhteistyön vaihtoehtoa ei ole mitään uskottavaa vaihtoehtoa ja oikeastaan tämä on ainut vaihtoehto, joka on meillä on käytössämme. Seuraavana sitten ryhmien edustajat ja ensimmäisenä edustaja Liides, kaksi minuuttia. Merci, Madame President. Our key position in... Kiitoksia. Meidän pää asiamme tässä mietinnössä on se toimintasuunnitelma, joka EUlla on. Minä kiitän esittelijää siitä, että hän on sen ymmärtänyt. Tälle strategialle täytyy antaa aikaa toimia. Meillä on presidentti Obaman aikataulu, jonka mukaan 2014 on takaraja sille, että poliisi- ja sotilasoperaatiot ovat afganilaisten omissa käsissä. Sopimu, sopimus on saatava afganistanilaisten kanssa tehtyä. Talibanin konflikti on afganistanilaisten asia, mutta meillä täytyy olla vahvuutta tähän yksityisten, yksityisten puolen sopimukset täytyy vahvistaa niin, että että ne todellakin eh, hyödyttävät eh, ihmisiä. Mitä huumeisiin tuli, ne ovat yhtä tärkeä asia kuin turvallisuus. Me vastustamme kappaletta 71, jossa tuomitaan eh, erilaiset kapinalliset otteet. Mitä sotilaat ajattelevat, jos parlamentti kieltää tehokkaat aseet ja siksi minä haluan, että kolmatta osaa vastaan kappaleessa 71 äänestä. La parole maintenant monsieur Neuser pour deux... Kiitos sitten edustaja Neuser. Äh, Frau Präsidentin. Arvoisa puhemies, hyvä Lady Ashton. Euroopan unioni on monien missioidensa pohjalta töissä myös Afganistanissa. Monet eurooppalaiset sotilaat ovat menettäneet henkensä Afganistanissa, monet ovat loukkaantuneet vakavasti ja monet kärsivät monista muista syistä tuhannet vapaaehtoiset riskeeraavat henkensä joka päivä Afganistanissa auttaakseen sitä eteenpäin. Meidän kaikkien on saatava tietää, kuinka tämä eurooppalainen työ Afganistanissa johtaa eh, kestävyyteen Afganistanissa. Minkälaisia tavoitteita EUn Afganistanin strategialla on. Me tarvitsemme ponnisteluja kansalaisyhteiskunnan rakentamiseksi Afganistanissa. Meidän täytyy kouluttaa Afganistanin poliisilaitosta ja koulutuslaitosta vihdoinkin. Me tiedämme, ettei sotilaallista ratkaisua löydy ja siksi meidän täytyy löytää poliittinen ratkaisu konfliktiin, tehostaa ratkaisun hakemistamme yhteisessä sisä- ja ulkopolitiikassamme. sovintoprosessi, täytyy, sitä täytyy viedä eteenpäin vahvemmin, aivan erityisesti alueellisella tasolla. Tilanne täytyy vakauttaa Afganistanissa ja tähän liittyy aivan erityisesti huume, äh, huumeiden viljelyn kitkeminen. Me tarvitsemme uusia strategioita ja me vaadimme Afganistanin hallitukselta sitoumusta korruption vapaaseen hallintatapaan. Ja strategiamme onnistuu vain, jos toimimme aktiivisesti ja osallistamme myöskin Afganistanin naapurimaat. Arvoisa Lady Ashton, me annamme kaiken tukemme teille. Seuraavana edustaja Weigel. Gospa predsedujoča, spoštovana Lady Ashton, Kiitos. Arvoisa Lady Ashton, haluan kiittää siitä, että te mainitsitte äh, suurlähettiläs Holbrookin. Me tänäkin päivänä ajattelemme häntä, kun ajattelemme Afganistania, ja haluan kiittää häntä hänen tekemästään työstä. Kaikilla valtioilla on ongelma Afganistanissa militanttien liikkeiden kanssa. Ja paljon nopeamminkin asiat olisi voitu hoitaa. Meillä ei tule olemaan sotilaallista ratkaisua tähän. Meidän täytyy löytää uusia ratkaisumalleja ja joka päivä uhreja tulee lisään ja myös vapaaehtoiset riskeeraavat henkensä. Afganistanissa tarvitaan uusia teitä ja uuden strategian mukaisesti pyritään kitkemään väärinkäytöksiä pois. Siinä parannetaan toimia, jotka kohdistuvat esimerkiksi huumeongelman kitkemiseen. Al-Qaidan läsnäolo Afganistanissa ei ole enää keskeisin ongelma, vaan ongelma on pikemminkin kansainvälisessä rikollisuudessa ja niin edelleen. Mietintö viittaa siihen, että pitkän aikavälin ratkaisu Afganistanissa on sellainen, että sen pitää huomioida naisten tilanne, ihmisoikeudet ja lasten tilanne. Ja saavutamme tämän pitkän välin tavoitteen vain sillä, että teemme yhteistyötä Afganistanin hallinnon kanssa, uskonnollisten edustajien kanssa ja kaikkien osallistujien kanssa. Meidän täytyy myöskin saavuttaa se, että yhteiskuntaa rakennetaan – asiallisesti ja siten, että siinä huomioidaan kaikki eri arvot ja osapuolet. Tämä mietintö on kooste kaikista Afganistanin nykyongelmista. Tämä mietintö rohkaisee myöskin luovaan politiikan tekoon Afganistanissa. Seuraavana Kili Nielsen. Yksi minuutti. Haluan kiittää edustaja Arlakia hyvin rakentavasta työskentelyilmapiiristä. Tässä mietinnössä ehdotetaan äh, vilpitöntä analyysiä sen suhteen, minkälainen kansainvälinen ratkaisu saataisiin Afganistanin ongelmiin, jotka ovat olleet olemassa jo vuodesta 2001. Ei ole mitään sotilaallista ratkaisua. Sota on kallis, se maksaa liikaa rahassa ja ihmiselämissä äh, kansalaisten ja sotilaiden kannalta. Sota vain vahvistaa Talibania. Ainut ratkaisu on poliittinen. Afganistanilaiset odottavat, että todellakin investoidaan maan kehittämiseen, hyvään hallintoon, oikeusjärjestelmän rakentamiseen. Perusoikeusongelmat ja naisten oikeuksien ongelmat ovat edelleenkin olemassa. YK on erikoisraportti Afganistanista paljastaa sen, että Afganistanin hallitus ei pysty suojelemaan naisten ja tyttöjen oikeuksia täysin. Kun naiset ja tytöt alistetaan sellaisille käytännöille, jotka vahingoittavat heitä, ei voida saavuttaa kestävää kehitystä Afganistanissa. Jotta voidaan taata afgaaninaisten oikeudet, täytyy taata perustuslailla heidän oikeutensa ja ennen kaikkea täytyy nopeasti ja riittävällä tavalla täytäntöönpanna nämä oikeudet. Kansainvälisellä yhteisöllä on vain pieni vaikutusvalta maassa presidentti Karsain käsissä on valtavasti valtaa. Demokratiaa ja oikeusvaltiota täytyy kehittää ja Euroopan unionille ja muille instituutioille, aivan erityisesti parlamentille, joka on valittu, tämä tehtävä kuuluu. Kiitoksia. Edustaja Stevenson, kaksi minuuttia. For the past year I've served as personal representative. Viime vuoden aikana olen ollut OECDin Kasakstanin edustajan apulaisena, jossa valmisteltiin raporttia näistä kaikkein tärkeimmistä asioista Keski-Aasiassa ja minä olen lähettänyt teille kopion tästä asiakirjasta. Eräs tärkeimpiä asioita Keski-Aasiassa, joka vaikuttaa eh, kaikkiin, on vesistöjen käyttö. Tämä aiheuttaa jatkuvaa, jatkuvaa jännitettä eh, vesireittien ylä- ja alajuoksuilla. Yksi asia tässä kävi ilmi, kun tein tutkimusta asiasta, ja se on unohtunut eh, monilta päättäjiltä lännessä. Afganistanin eh, pääelinkeino on maatalous ja se, että jos taloutta pyritään saamaan jaloilleen, niin silloin täytyy investoida maatalouteen – esimerkiksi mm, eh, kannustamalla heroiniviljelystä muihin eh, lajeihin. Ja tämä tietenkin tarkoittaa sitä, että hurjan paljon enemmän vettä tarvitaan, eh, vaikka vesivarat ovat vähäiset. Miten Afganistanin konflikti ratkaistaan, niin me voisimme kehittää tätä vesihuoltoa eri osissa Afganistania. Täytyisi suunnitella mm, eh, vedenhuolto sillä tavalla, että on aivan konkreettisia vedenjohtamishankkeita sillä tavalla, ettei, ettei keinokastelua tarvittaisi. Sitten eh, vesivoima energiasektorilla, sen täytyy, se täytyy suunnitella hyvin jotta varmistetaan se, ettei mitenkään alajuoksulla muissa maissa kärsitä tilanteesta. Kiitoksia edustaja Stevenson. Sitten edustaja Higgins. Äh, Yhdysvallat ja Naton johtoinen sota Afganistanissa on ollut katastrofi afganistanilaisille. Yli 30 000 kuoli pelkästään viime vuonna ja naiset ja tytöt joutuvat myös taisteluihin ja tänä vuonna ainakin 500 heistä on kuollut. Arlakin mietinnössä tehdään täysin selväksi se, mikä on taloudellinen ja yhteiskunnallinen tilanne Afganistanissa. Tilanne on todella vaikea. Köyhyydessä elävien määrä on lisääntynyt huimasti Tämä on skandaali, kun otetaan huomioon, että 300 miljardia Yhdysvaltain dollaria on käytetty joukkotuhoaseisiin ja sotaan ja on menetetty korruption kiemuroihin tänä aikana. Yhdysvaltain Afganistan miehi, miehitys oli tarkoitettu tekemään suuri vaikutus väestöön, mutta toki sen perimmäinen tavoite oli geostrateginen öljy ja kaasu. Joukot täytyy vetää pois Afganistanin hallinto täytyy ottaa Karsan hallinnolta pois ja korruptoneilta sotalordeilta se on siirrettävä demokraattisesti valituille eh, järjestöille, köyhille, työntekijöille, niin että näitä resursseja käytetään todellakin kansan hyödyksi. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Belder. Kiitokset, puhemies. Esittelijänä EUn ja Iranin välisissä suhteissa. Olen erittäin kiinnostunut tästä asiasta ja minua kiinnostaa aivan erityisesti Iranin rooli tässä asiassa. Iranhan vaikuttaa Afganistaniin ja mietintö hieman unohtaa tämän seikan. Kyse on siitä, mitä mieltä Euroopan unioni on Iranin vaikutusta Afganistaniin ja mitä johtopäätöksiä me vedämme tästä. Minulla olisi kolme aivan selkeää kysymystä esittelijälle ja ulkopoliittinen edustaja varmaankin vastaa näihin kirjallisesti. Ensimmäinen kysymys. Afganilaisia pakolaisia viedään paljon Iraniin ja Lisäksi haluan kysyä, oletteko te samaa mieltä siitä, että maastakarkoituksen nimissä Iran haluaa ulkomaisia terroristeja maahansa. Toiseksi, mitä apua annetaan Afganistanille, jotta Iranin pakolaisongelma ratkaistaan? Kiitoksia. Viimeisenä sitten edustaja Griffin puhemies. Tässä oikeastaan romutetaan aika monta ajatusta, joita Britanniassa on Afganistanin sodasta. Ei tämä sota liity millään tavalla britti-intresseihin. 18 rohkeaa nuorta miestä omasta vaalipiiristäni joutui maksamaan hengellään tästä konfliktista pelkästään viime vuonna. Liverpoolista, Hornby, Markland, Lancashiresta, Dawson, Delwichistä, Holmes Heinzista, Webster Chesteristä, Andrew Breeze, Manchesterista, Birdson Warringtonista, Paul Warren Westernista, Derbyshire Wiganista, Isaac Wirralista, Halliday Wallisista, Haunton Rinconista, Sefton Warringtonista – Mankhaus Cumbriasta, Foster Carlisleista, Bancroft Burnleystä, Didi, Altonista, Davis San Helenista. Mitä rikollista haaskausta, nuorten elämien haaskausta, Euroopan unionin asiana ei ole ottaa kantaa siihen, mitä sotia britit käyvät. Tämä on brittiläisten oma päätös, oman parlamentimme päätös. Meidän tehtävämme on päättää jonakin päivänä saattaa Blair, Brown ja Cameron rikostuomioistuimen eteen sotarikoksista. Tämähän on rikollinen sota, ihan niin kuin Irakissakin. Finn. Kiitos edustaja Griffin. Sitten meillä on muut puhujat. Edustaja Mauro, kaksi minuuttia. Grazie, signor Presidente. Kiitokset, puhemies. Olen samalla linjalla esittelijän kanssa siitä, että Afganistanin suuret ongelmat täytyy ratkaista uudella ajattelutavalla, Eli prioriteetit täytyy asettaa uudelleen. Olen myöskin samoilla linjoilla siitä, että 2014 on määräaika sille, että Afganistanin omat voimat vastaavat turvallisuudesta. Afganistanin hallitus on sanonut, että se haluaa vastata omasta turvallisuudestaan. Kaikki tämä tarkoittaa sitä, että tai ei tarkoita sitä, että tämä pitää, meidän pitää luopua kokonaan Afganistanin asioista, vaan meidän täytyy vahvistaa Afganistanin strategiaa. Meidän täytyy sijoittaa talouteen, sillä se johtaa vakauteen maassa sen täytyy tapahtua oikealla tavalla. Tarvitsemme integroitua vuoropuhelua kaikkien toimielinten ja todellisuuden kanssa paikan päällä. Ja rauhaa ja vakautta ei tule syntymään, jos kansalaisten turvallisuutta ei pystytä takaamaan. Ja minä pyytäisinkin esittelijältä, että jos olisi mahdollista muuttaa vielä ehkäpä suullisella tarkistuksella tätä kyseistä kohtaa mietinnössä, kun puhutaan huumeiden käytöstä ja sitä, että se ei ole sallittua, niin olisi erilaisia sanomia, että me haluamme vähentää käyttöä ja parantaa kansalaisten mahdollisuuksia ja niin edelleen. Mielestäni esittelijä voisi hieman tarkistaa tiettyjä kohtia ja me olemme valmiita tukemaan häntä siitä. Vigenin pour une minute 30. Sitten edustaja Vigenin puolitoista minuuttia. Hyvä puhemies, hyvät, hyvä Aston, sitten, hyvät kollegat. Meillä on eräs tärkeimmistä ongelmistamme edessä tässä, mitä tulee ulkopolitiikkaan 2010. Minä käytän tilaisuutta hyväkseni, hyväkseni sanoakseni, kuinka tyytyväinen olen tähän mietintöön. Meillä on tietoja, meillä on lapsikuolleisuus, lukutaidottomuus, terveysasioista jotka ovat kehittyneet. Ja meillä on y- sotilaskulut maksavat tai sotilasoperaatiot ovat paljon kalliimpia kuin esimerkiksi koulu. Meillä ei muita keinoja ole käytössä kuin nämä, mitä ovat. 2009 lähtien jäsenmaat ovat eh, käyttäneet yli kahdeksan miljardia tähän maahan ilman tuloksia. Poliisien koulutus eh, ei täytä alkeellisimpiakaan kriteerejä. Täällä on paljon narkomaaneja, paljon lukutaidotonta väkeä koulutettavissa. Meidän täytyy löytää uusia strategioita koko ajan tietäen, minkälaiset ongelmat ovat vastassamme. Meillä on poliittinen ratkaisu tarpeen. Miten saamme asukkaat osallistumaan ja instituutiot osallistumaan ratkaisun löytämiseen pitkällä tähtäimellä? Kiitos. Sitten edustaja Haglund, kaksi minuuttia. Fru talman, Hyvä puhemies, ensiksi haluaisin kiittää esittelijää, joka on tehnyt erittäin eh, hyvää työtä eh, tämän mietinnön suhteen. Ja tämä osoittaa selvästi, minkälaisia haasteita meillä on ja minkälaisia virheitä olemme tehneet. Ja toivottavasti me nyt opimme tästä asiakirjasta jotain ja pärjäämme paremmin Afganistanissa jatkossa. Kun oikein mietin tätä asiaa, niin aika radikaaleja ajatuksia ovat ovat sellaiset, että jos vaikka keskustelisimme näiden maltillisten talebanien kanssa, mutta ongelma on siinä, että miten tällainen maltillinen taho määriteltäisiin, kestä on kysymys. Viimeaikaiset eh, tapahtumat osoittavat, että tämä asia ei ole suinkaan selvä. No sitten toinen on kehitysapurahat. Miten ne pitäisi kohdentaa? Minun mielestäni on hyvä, jos eh, me uskallamme todellakin jatkossa hallituksen kautta ne kanavoida. Meidän täytyy hyvin tarkkaan tämäkin suunnitella. Meillä on aivan syytä osoittaa omille maillemme, että me olemme olemme sitä vastaan, että väärinkäytöksiä kehitysapurahoissa on. No, sitten on hyvä, että Pakistanin rooli tässä mainitaan, koska se on sellainen maa, joka kansainvälisessä yhteisössä on otettava huomioon. Ja vielä lopuksi sanoisin, että minä tulen maasta, jossa eh, keskustellaan tällä hetkellä vain siitä, jäisivätkö suomalaiset sotilaat Afganistaniin vai eivät eli sisällöstä ei puhuta ollenkaan. E, samanlainen tilanne on Ruotsissa, niin sen takia tällainen hyvä aloite strategiasta on erinomainen osa keskustelumme jatkossa. Kiitos. Kiitoksia edustaja Haglund, Sitten Czarnecki. E, cztery lata temu byłem obserwatorem na... Kiitos puhemies ja kiitos näistä huomioista, jotka liittyvät myös Palestiinaan. Muistan, että tähän liittyy tietynlainen illuusio. Eräs parlamentin edustaja sanoi, että nämä Hamasin edustajat ovat sympaattisia ihmisiä, heillä on kulttuuria. Ehkä meidän pitäisi keskustella heidän kanssaan. Ja tänään kuulen vähän samanlaisia asioita. Kuulen, että täällä sanotaan, että ehkäpä meidän täytyisi neuvotella talibanien kanssa, mutta kuka nyt sitten on, tai onko kukaan nähnyt maltillista talibania? Sehän kuulostaa aika kummalliselta. On selvää, että Afganistanissa kuolee paljon myös puolalaisia sotilaita. Siellä kuolee aivan liikaa sotilaita kaikista maista ja meidän strategiamme maksaa erittäin paljon. Naton rooli on myöskin kyseenalainen. Nyt pitää tarkistaa tätä strategiaa. Seuraavana Jyvän kaksi minuuttia. Monsieur Jyvän. Edustaja Jyvän. Madame Rouva puhemies, minä tiedän, että esittelemme tuntee hyvin eh, Afganistanin. Hän on varmaankin täällä joukossamme se, joka parhaiten tämän monimutkaisemman tuntee. Kuitenkin tämä teksti tällä hetkellä on hyvin ongelmallinen. Minä en voi yhtyä kollegoihimme, jotka onnittelevat esittelijätekstin vuoksi ja selitän teille miksi. Tästä ensinnäkin puuttuu se ajatus, että me länsimaalaiset olemme vastuussa eri asioista. Ensinnäkin herra Harnaki kirjoittaa täällä, että terveysolot ovat huonontuneet sinä aikana, kun me olemme olleet paikalla – Rovästön hän sanoi aivan päinvastoin, eikö kukaan ole sitä kuullut. Toinen sitten on, että johdanto-osan kohdassa B, täällä sanotaan, että länsivallat ovat miehittäjiä, siis miehittäjävaltoja. Mehän olemme kokeneet miehitystä aikaisemmin, pitäisi tietää mistä on kysymys. Sitten tämä miehittämättömien tiedustelukoneiden asia – kohdassa 71. Minä itse olin siellä sotilaslääkärinä. Minä hoidin saksalaisia, puolalaisia, brittiä, ranskaa ja afganistanilaisia sotilaita. Ja minä hoidin myös talibaneja. Ja jos nyt huomenna sanotaan sotilaillemme, että miehittämättömiä tiedustelukoneita ei saa käyttää, niin sehän tarkoittaa sitä, että kontakti viholliseen on suora ja hyvin riskialtis. Emme voi tällaista sanoa miehillemme. Minä en mitenkään kiistä tätä tilaisu- tilanteen monimuotoisuutta, mutta tämä antimilitarismi, antiamerikanismi, tämä itse ruoskinta länsivaltojen parissa, niin e, se ei ole hyvä asia. Asiat ovat paljon yksinkertaisempia. Ene, vihollinen on talibanit, eikä mikään amerikkalainen eikä mikään muukaan. Kiitoksia. Sitten edustaja Berman. Merci, madame la présidente. Kiitos puhemies. Lady Ashton, voin yhtyä ihailunne Richard Holbrookia kohtaan. Tapasin hänet kerran loistavalla illallisella Brysselissä ja hän teki minun valtavan vaikutuksen kun ajatellaan strategia, niin sotilallinen strategia ei voi olla menestys Afganistanissa. 150 000 on joukkojen laajuus tällä hetkellä ja turvallisuustilanne on vain heikentynyt. Sotilallisia uhreja on, siviiliuhreja on yhä enemmän. Tällä hetkellä afganistanilaiset kokevat kyllä länsimaalaiset miehittäjinä. Paikallisviranomaiset, oikeus, turvallisuus, koulutus, terveydenhuolto, maaseutujen, maaseudun kehittäminen. Nämä periaatteet täytyy ottaa tosissaan myös paikallisten viranomaisten toimesta. Korruptio on valtavaa. Tämä kaikki masentaa afganistanilaisia korruption vastainen taistelu täytyy tehdä vahvemmaksi unionin toimesta. Siellä ei voida elää ilman toimivaa hallintoa. Ziobro. Kiitos. Seuraavana e- edustaja Ziobro, yksi minuutti. Pani przewodnicząca, nie da się stworzyć do... Kiitokset puhemies. Afganistanin avustusohjelmaa ei voi saada onnistumaan, jollei peruspilareja taata. Täytyy taata turvallisuus ja myöskin kapinalliset täytyy kukistaa. Myöskin täytyy vahvistaa yhteistyötä Naton kanssa ja vahvistaa myöskin Europolin asemaa. Me emme ole vielä saavuttaneet niitä tavoitteita, jotka asetimme. Kuten Yhdysvaltojen palvelu osoittaa, niin toimien rahoitus usein vuotaa huumausaineiden viennin edistämiseen. Ja siksi mielestäni tähän ongelmaan aivan erityisesti täytyy puuttua. Lisäksi tässä kyseisessä ohjelmassa puhutaan Petrausin ohjelmasta ja rahoituksen täytyisi keskittyä paikalliselle tasolle. La parole est à madame... Kiitoksia. Sitten edustaja Janaku, kaksi minuuttia. Kiitoksia. Tilanne Afganistanissa on tietenkin vaikea, eikä pelkästään siksi, että siellä on taistelujoukkoja, vaan myös siksi, että siellä kehittyy sellaisia voimia, jotka tulevaisuudessa ehkä ovat eh, terrorismiaktivisteja ja se on vaarallista koko maailmalle. Meidän täytyy hyväksyä se, että Afganistanissa tällaiset fundamentalistit, terrorismivoimat ähm, ovat aina olleet paikalla. Ja parlamentti on 14 vuotta sitten huumausaiheesta aiheesta antanut mietinnön. Afganistanissa on huume ongelma. Eikä se ole sellainen, mikä voi noin vain sysätä syrjään. Täytyy miettiä, mitä muita asioita ryhdytään kehittämään. Meidän ei pidä myöskään unohtaa sitä, että kaikki mahdollinen toiminta mm, Pakistanissa ja Afganistanissa joku rahoittaa tätä toimintaa – sitten mitä tulee terveydenhuoltoon, kehittymiseen, niin siellä täytyy antaa ihmisille jonkinlainen malli ja ihmisille täytyy antaa joku mahdollisuus ymmärtää, että elämä jatkuu. Asia on erittäin tärkeä naisten kannalta. Tilanne naisten kohdalla on talibanien myötä muuttunut erittäin vaikeaksi ja tilanne on aivan uskomaton. Äh, naisia painostetaan ja meidän täytyy valvoa, ettei, ettei se siitä huonone. Euroopan unionin täytyy olla paikalla. Ulkopoliittinen edustaja Ashton, meidän täytyy kehittää näitä asioita. Kiitoksia. Seuraava Rova Gomes. Kiitos puhemies. Richard Holbrook sanoi, että sota Afganistanissa täytyy pysäyttää. Hän sanoi tämän ennen kuolemansa ja tämä on erittäin tärkeää yhteiselle turvallisuudellemme ja siksi meidän täytyy korjata virheet meidän täytyy miettiä Afganistanin parasta. Se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy kantaa vastuu siitä, että ihmiset tuntevat olonsa turvalliseksi. Me tarvitsemme oikeusvaltiota, oikeudellisia toimielimiä ja niin edelleen, mutta nämä eivät voi olla korruptoituneita, eivätkä korruptoituneet henkilöt voi niitä perustaa. Ja tarvitsemme demokraattista valvontaa hallitukselle. Emme saa unohtaa, että tällä alueella on myös atomi, ydinasevaltioita ja myöskin moniin asioihin täytyy puuttua, jotta sota Afganistanissa ei jatkuisi. Seuraavan edustaja Fidanza. Se, presidente, mi associo anch'io al ricordo di Richard Holbrooke. Kiitos puhemies Minäkin voin yhtyä niin surun valitteluihin, joita olemme kuulleet Holbrookin poismenon takia. Haluaisimme saada äh, aika lailla erilaisen e- lähestymistavan kuin mitä Arlakki edustaa. Tämä on sellainen mietintö, että meidän ryhmämme on tehnyt siihen äh, monia tarkistuksia, äh, jotka ovat hieman vähemmän ideologi- ideologisia luonteeltaan. Olemme pyrkineet laatimaan myös jonkinlaista tiekarttaa niin, että Afganistanin viranomaisilla säilyisi, säilyisi jonkinlainen itsemääräämisoikeus. Pitää paikkansa, että sotilaallinen ratkaisu ei riitä, mutta jälleen kerran viime kuukausien aikana olemme kokeneet huomattavia sotilaallisia onnistumisia Kandaharin ja Helmlandin operaatioissa ja myös kapinallisten vastainen toiminta on, on ollut onnistunutta. Nyt pyritään sitten saamaan talibanit neuvottelupöytään. Tuhansia ihmisiä on uhrattu, mukaan luettuna eurooppalaisia, myös omasta kotimaastani nuoria poikia on uhrattu. Tämä ei ole pelkästään sotilaallinen sitoutuminen, vaan myös jälleen sitoutuminen. Siltoja, kouluja, siviiliinfrastruktuuria on rakennettu ja kehitetty. Kaikesta kompromissiin joutumisesta huolimatta edelleenkin pitää korostaa sitä, että eh, kyllä joissakin tapauksissa täytyy käyttää miehittämättömiä tiedustelulentoja. Me Tätä hyödyllistä välinettä emme voi hylätä käytöstämme. Se on oleellinen tietyillä alueilla Afganistania. Kenttä, maasto on hyvin, hyvin vaikeaa esittelijä kyllä voisi pohtia tätä asiaa vielä uudemman kerran. Muutoin ryhmämme joutuu äänestämään tätä vastaan. Kiitos edustaja Thaler. Eh, Kiitokset puhemies. Lady Ashton. Onnittelen Arlaakia rohkeasta mietinnöstä. Aivan perustellusti ajattelemme tänään, että Holbrook on tehnyt hyvää työtä Balkanilla ja haluaisin siteerata häntä Öö, 1,61 miljoonaa dollaria. Eh, spoštovanega diplomata Holbrooka. Podobno... Eli siinä oli oikeastaan tämän Holbrookin sitaatin loppu. Ja tämä koskee kaikkea, joka liittyy tähän sotaan. Minä en ole nyt aivan perehtynyt siihen, miksi me olemme langenneet pussin ansaan, mutta joka tapauksessa meidän täytyy saada tämä sota loppumaan. Monet ovat menettäneet henkensä ja resursseja on palanut tähän sotaan. Nyt on tullut korkea aika, että rauha lähestyy. Me tarvitsemme poliittista ratkaisua. Kukaan ei usko sotilaalliseen ratkaisuun. Seuraavana edustaja kaksi minuuttia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 tässä on paljon laajempi tämä teksti kuin aikaisemmin alkuperäinen. Afganistanin tilanne on tietenkin sellainen, että ensi vuonnakin täytyy vielä saada parannuksia kansainvälisesti aikaan. Taloudellinen tilanne ei ole hyvä, ei myöskään turvallisuustilanne ja usein päätökset tehdään ilman afganistanilaisten osallisuutta. Mitä Eh, meillä ei ole näitä kehyksiä eikä meillä ole välineitä, meillä ei ole mitään strategista näkemystä eh, näistä Afganistanin sitoumuksista. Euroopan unionin täytyy yhdessä Naton kanssa eh, ryhtyä johtamaan tilannetta ja tukea suverenin valtion syntymistä Afganistaniin. Ainoa diplomaattinen ratkaisu, mikä on mahdollinen, on sellainen, jossa Afganistanin hallitus on itse mukana. Eräs avainkohta tässä mietinnössä on se, että me tuemme strategiaa, jossa kapita- kapinallisia vastustetaan. Meillä on annettu jo tällainen siirtymäkausi tiedoksi, jossa on tarkoitus 2014 mennessä valta siirtää. Aivan kuten operaation alussa sanottiin, me emme lähde Afganistanista minumaan joukot ennen kuin maa on turvallinen. Sitten täytyy muistaa, mitä Venäjä on sanonut. Kaikki mm, täytyy huolehtia siitä, että joukkojen huolto toimii. Lopuksi minä haluaisin sanoa, että yhtä aikaa tämän siirtymäkauden mukana ISAF-joukot turvallisilta alueilta ne täytyy siirtää muille kriisialueille. Tämä koskee romanialaisia joukkoja, jotka ovat Afganistanin, ete, Afganistanin eteläosissa. ISAF on saavuttanut tuloksia, mutta vielä tilanne ei ole hyvä. Ja leptaa, siis așa înainte de toate să spun că mă alătur perspectivei propuse. Kiitokset. Minä haluaisin ensinnäkin korostaa sitä, että olen täysin samalla linjalla Syvänin kanssa. Aluksi haluan sanoa, että olen pahoillani siitä, että otsikossa ei mainita Euroopan unionia. Me, meidän täytyisi puhua vain Euroopan unionin nimissä olen yrittänyt omissa tarkistuksissani korostaa tätä. No, tämä ei suinkaan tarkoita sitä, ettemmekö voisi olla liittolaistemme kanssa yhteistyössä Yhdysvaltojen kanssa nimenomaan, mutta ei meidän pitäisi nyt keskittyä aivan uuteen strategiaan. Olisi paljon parempi, että me panisimme olemassa olevan Bukarestissa kaksi vuotta sitten sovitun strategian täytäntöön. Ja Mielestäni tässä ei saisi olla kyse todella uudesta strategiasta, vaan johdonmukaisuudesta vanhan strategian kanssa. Tietenkin meidän täytyy myös oppia niistä virheistä, joita on tehty ajattelen nyt aivan erityisesti sotilaallista koalitiota, emmekä saa langeta siihen ansaan, että idealisoimme tilanteen samanlaiseksi kuin se oli joskus aikoinaan. Talibanin kukistamisen täytyisi olla meidän Afganistanin strategiamme keskiössä. Lisäksi myöskin toimia täytyisi tehostaa, aivan erityisesti Petrius ohjelmaa. Afganistan on sellainen maa tänä päivänä, että siellä naisilla on enemmän oikeuksia, aina vain enemmän lapsia käy koulua ja aina vain naisia työskentelee ja aina vain enemmän teitä rakennetaan. Tämä johtaa siihen, että meidän on pakko myöntää, että olemme saaneet jotain aikaiseksi siellä. Esimerkiksi köyhyyttä on saatu torjuttua, e, infrastruktuuria rakennettua ja nämä ovat tärkeitä asioita Afganistanin turvallisuudelle. Haluan vielä lopuksi sanoa, että pragmaattinen lähestymistapa jota minun ryhmäni edustaa, on oikein hyvä lähestymistapa. Tore. Kiitos. Sitten me jatkamme tätä keskustelua ilman puhujalistaa. Täällä on kuusi puheenvuoropyyntöä ja muita en voi enää ottaakaan listalle. Jokainen saa yhden minuutin sillä tavalla, että kaikki kuusi saavat aikansa. Kolino. Kolino, oletteko te paikalla? Ilmeisesti ei. No sitten jatketaan. Leserne seuraavaksi. La présidente, très rapidement, trois... Aivan lyhyesti kolme asiaa. Minä uskon päinvastoin kuin miten täällä sanotaan, että Euroopan unionilla pitäisi olla oma strategia. Meillä on hyvin sitoutuneita sotilaita ja on hyvin tärkeää, että meillä on aivan oma ajatusta asiasta. Toiseksi sitten olen sitä mieltä, että pitäisi todellakin Eh, toimia sillä tavalla, että kansainvälinen raha menee afgaanien hyödyksi, koska sen valitettavasti huomaamme joka päivä kentällä, että näin ei ole. Eh, järjestöt ovat siihen ehkä syyllisiä siihen, mutta usein on varmasti myös korruptiosta kysymys ja hallituksesta, joka ei ole myöskään tehokas. Sitten kolmas asia, poliittinen dialogi tässä yritetään käydä tätä keskustelua talibanien kanssa, se ei ole mitään uutta. Minun mielestäni se ei ole tarpeen, mutta hyvin vaikeaa. Miten me voimme keskustella eh, tällaista dialogia? Hyvin vaikea tilanne olisi. Kiitokset, Desarne. Ja onko herra Kolino nyt paikalla? Gentile presidente, onorevoli colleghi, grazie alla puhemies, hyvät kollegat. Useiden tarkistusten hyväksymisen kautta voimme tukea Arlakin mietintöä. Kun ajatellaan Afganistanin tulevaisuuskehitystä, niin toki on lupavia merkkejä. Me tarvitsemme avoimuutta rahoitusjärjestelyihin, huumekauppaa vastaan täytyy taistella entistä tehokkaammin ja kaiken tämän pitää olla mukana osana strategiamme. Meidän täytyy pystyä takamaan alueen vakauttaminen niin, että Taleban heikentyy. Tätä kautta myös rauhanprosessi voisi saada uutta henkeä. EPP-ryhmälle nämä muutokset saavat aikaiseksi sellaisen tekstin, jonka voimme hyväksyä. Totta kai kunnioitamme ihmisenkin menetyksiä, jotka ovat aiheutuneet. He ovat taistelleet vapauden puolesta. Kiitokset kollega et, erityisesti siitä, että puhuitte niin lyhyesti ja sen jälkeen Denanova. Ja Kiitokset. Yksikään sota ei tuo vaurautta. Jotkut kollegat suhtautuvat kielteisesti siihen tai ovat eh, huolissaan siitä, että me tuomme tässä nyt Äh, vain lentokoneita. Tämä ei johda nyt mihinkään, siksi meidän täytyy keskittyä siihen, mitä laki sanoi, nimittäin naisten ja lasten tilanteeseen Afganistanissa. Meidän täytyisi taistella naisten syrjäytymistä vastaan. Monilla lapsilla ei ole mahdollisuutta mennä kouluun ja he elävät köyhyysrajan alapuolella. Kun mutta jos emme tue koulutusta, niin emme kyllä etene mihinkään. Kiitokset, Nevedalova. Ja sitten Brons. Mr. Alachi's reports well... Arakin mietinnössä saa paljon tietoa, mutta siinä unohdetaan se, että Afganistan ei ole mikään liberaali demokratia, jotka olisivat sen johdossa Brightonin tapaan 346 brittisotilasta on kuollut, paljon enemmän liittolaissotilaisia ja tuhansia afgaaneja. Lapsikuolleisuus ja äitikuolleisuus on pahentunut ja e- odotettavissa oleva elinikä on lyhentynyt. Olotetaan, että e- unikkoviljely loppuisi, mutta tällä hetkellä e- edelleenkin Afganistan tuottaa yli 90 prosenttia maailman heroinista. Naisia syrjitään. Ja jos sitä korostetaan, niin tämä asia kyllä paisutellaan aivan toisiin ulottuvuuksiin. Kun ajatellaan äh, väestöä, niin siellä kärsitään myös muualta tuoduista terroristeista. Eh, Kirja Nikolai. Kiitokset. Rova Nikolai seuraavaksi. Mulțumesc, doamna președintă. Sigur, fără îndoială și femeile și copiii. Kiitos puhemies. Epäilemättä naiset ja lapset ovat tärkeitä osia tätä mietintöä, mutta vielä tärkeämpää mietinnössä on se, että se on järkiperäinen. Meidän täytyy perustella Afganistanin toimemme ja tietenkin täytyy myöskin puhua toimien tehokkuudesta. Meidän täytyy myös jossain paikoin kyseenalaistaa näitä toimia. Kymmenen vuoden toimien jälkeen tietenkin poliittista tehokkuutta voidaan peräänkuuluttaa. Me kaikki kannamme vastuun siitä ja meidän kaikkien täytyy eh, eh, vastata äänestäjiemme kysymyksiin tähän koskien. Ja tässä mietinnössä mainitaan nyt suoraan niitä asioita, joita me muut välttelemme. Tämä mietintö on yksi muista. Muiden joukoista meidän täytyisi säännöllisesti arvioida tilannetta ja jos löydämme virheitä, niin täytyy löytää myöskin ratkaisuja. Se on demokraattista menettelyä. Kiitokset, herra Paska seuraavaksi. Za slovo, vážená pani predsedajúca, vážená pani e, vysoká predstaviteľka Európskej... Kiitoksia. Lady Ashton, me tiedämme kokemuksen perusteella erittäin hyvin, että kun yritämme ulkopuolelta auttaa, niin tässä käy sillä tavalla, että vuosien avustamisen jälkeen niin edelleen kansa ei ymmärrä, mitä teemme Slovakiassa. Meille sanotaan, että tällainen ei onnistu. Minu en sano sitä, ettei Afganistania voitaisi auttaa, mutta me emme saa käyttää minkäänlaista väkivaltaa silloin, kun apua annamme. Meidän pitäisi miettiä sitä, kuinka me annamme tätä apua sillä tavalla, että se myös tulee afganistanilaisille itselleen. Meidän täytyy jo omia mm, poliitikkojamme ajatella antaa heille valtuutus sillä tavalla, että he ymmärtävät, mitä me ajamme, ja silloin ehkä tämä asia hyväksytään. Kiitokset. Ja viimeinen puhuja on Pasku. Kiitos Pasku. Yes. Our commitment to a stable self-government. Meidän sitoutumisemme Afganistanin itsehallintoon liittyy siihen, että poistetaan terroristien turvapaikka Afganistanista. Tätä YK ja NATO ovat korostaneet. Me olemme sitoutuneet pitkäaikaisesti Afganistaniin. Meillä on edessämme kolme päähaastetta. Ensinnäkin se, että se valtiomalli, jonka me tarjoamme Afganistanille, ei sovi Afganistanin perinteisiin. Afganistanilaisten on sopeuduttava, niin meidänkin, niin että löydetään jonkinlainen valtiomalli, jossa yhdistyy modernius ja afgaaniperinteet. Toinen haaste on se, että turvallisuustilanne jatkossakin vaatii kansainvälistä sotilaallista paikallaoloa vuoden 2014 jälkeenkin, kun afganistanilaiset ottavat itse tämän hoitaakseen. Joko on määräaikaa lykättävä tai sitten on vastattava seurauksista. Seuraava haaste syntyy siitä, että kärsivällisyys loppuu. Tämä voi tietenkin johtaa siihen, että aikataulua tiivistetään ja julistetaan voitto saavutetuksi ja uskottavuushan siinä menisi. Kiitokset. Nyt sitten annan puheenvuoron Lady Ashtonille, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Jos sallitte, niin tarttuisin muutamiin kommentteihin. Ensinnäkin haluan kiittää Euroopan parlamenttia. Tämä on ollut mielenkiintoinen ja hyvin moninainen keskustelu. Onnittelen teitä siitä energiasta ja ponnesta, jolla te otatte osaa tähän sitoumukseemme Afganistanissa. Tämä keskustelu osoittaa hyvin tämän. Niin kuin alussa sanoin, uskon, että Afganistan on meille kaikille tärkeä ja myös kansalaisille tärkeä. Euroopan unionin täytyy olla jatkossakin oikeutetusti ydintoimia. Meillä on suunnitelmia jatkolle. Tasapaino on löydettävä sen suhteen, miten kanavoidaan varoja Afgaanihallitukselle ja tunnustetaan, kuinka tärkeää on varmistaa se, että taistelemme asianmukaisesti korruptiota vastaan niin, että varmistamme ne varat, joita sinne välitämme. Me olemme mukana terveysalalla, poliisi- ja turvatoimissa hallinnon eri tasoilla ja luonnollisesti oikeusvaltion periaate on oleellinen. Kaikissa näissä ohjelmissa tarkoitus on varmistaa se, että paikallisia rakenteita voidaan vahvistaa, voidaan taistella paikallisesti korruptiota ja huumekauppaa vastaan. Omassa puheenvuorossani korostin, kuinka tärkeää on ottaa mukaan myös naiset kaikille Afganistanin yhteiskunnan tasoille, poliittisiin rakenteisiin. Panin merkille Stevensin ja teidän äh, kommenttinne. Vesi, kastelukysymykset ovat äh, monissa osissa Afganistania suuri ongelma. Ja todellakin aion vastata kysymyksiinne kirjallisesti. Haluan kiittää Arlakia vielä mietinnöstä ja odotan kovasti jatkokeskusteluja niistä ydinkysymyksistä, joita tässä mietinnössä on nostettu esille. Loppuun voin heijastella sitä, mitä täällä sanottiin Richard Holbrookista ja kun hän oli ö, menossa viimeisen leikkauksensa, niin hän totesi vielä viimeisiksi kommenteikseen sanoja Afganistanista. Kiitokset korkealle edustajalle. Mietinnön esitteli Arlaki viimeiseksi. Kiitos. Keskustelu on ollut erittäin eläväinen, hyvin mielenkiintoinen. Ja haluaisin tässä lopuksi esittää vielä muutaman huomion. Ensinnäkin olen erittäin iloinen siitä, että kukaan ei kritisoinut mietinnön neljää pääkohtaa. Mietintö äh, haluaa kitkeä pois äh, opiumin äh, viljelyn ja myöskin esimerkiksi tukea rauhanprosessille. Täällä kommentit osuivat kaikkiin muihin kohtiin, ei näihin pääkohtiin, joita oli siis neljä. Ja äh, teidän kommenttina ovat myöskin vahvistaneet tuen tämän mietinnön rakenteelle. Ulkoasianvaliokunta on hyväksynyt tämän mietinnön. Se on ulkoasianvaliokunnan mietintö. Yksi äh, vastaääni 60 puolesta, eli lähes yksimielisesti hyväksytty, ja kaikki puolueryhmät yhtyivät kompromisseihin. Näin ollen hyvin tärkeää, että viittaamme tämän mietinnön ydinkohtiin. Tämä koskee tietysti Jyväniä. Ei täällä puhuta sellaista asioista kuin te mainitsette. Lopullinen teksti sanoo, että kansainvälisten joukkojen koalitio Afganistanissa ja niin edelleen. Tämä on muutettu tämä kohta tässä mietinnössä ei ole kysymys uhista, vaan tässä mietinnössä puhutaan yhdestä kompromissista, johon kaikki ovat yhtyneet. No, minä keskustelin eri osapuolten kanssa ja mielestäni kompromissi nyt sitten saavutettiin. Tässä ei olla nyt mitenkään hyväksymässä miehittämättömiä tiedustelulentoja. Ja haluaisin kiittää kaikkia ja myöskin Lady Ashtonia. Tässä on todellakin huomioitu monet asiat. Tämä on erittäin konkreettinen mietintö ja tässä tuetaan erilaisia toimia Afganistanissa. Eh, Kiitokset. Tällä olisi Ketiltä yksi kysymys. Hyväksyttekö tämän kysymyksen? Saisiko hän esittää siis esittelijälle kysymykselle? Olkaa hyvä. Voitte esittää kysymyksen esittelijälle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 saa mahdollisuuksia osallistua keskusteluun. Tulin tunnin etuajassa, ilmaisin eh, toiveeni saada puheaikaa teidän, yks, eh, teidän eh, avustajillenne. Ja toki minulle sanottiin, että minulla on mahdollisuus välittää puheenvuoroni kirjallisesti, joka sitten kirjataan pöytäkirjoihin, mutta olisi mukavampaa, että voisitte olla hieman miellyttävämpi myös itsenäisille sitoutumattomille jäsenille, niin että saisimme puheaikaa. Kirje Danjon, uh, point d'ordre. Oui. Työjärjestyspuheenvuoro. Euh, euh, niin, minä haluaisin korjata tässä. Herra Arlaki on aivan oikeassa. Tämä lopullinen teksti, joka meille on esitetty, niin siellä ei ole tätä e, enää mainittu kohdassa B, tätä miehitysvaltaa. Mutta ranskankielinen käännös ei ollut oikein, koska tänä aamuna siellä vielä puhuttiin miehitysvallasta. Eh, eh, monsieur Dangean, ce n'est pas un point d'ordre. Tämä ei ole työjärjestyspuheenvuoro. Me poli. point. Niin, te saitte minut nyt aivan sekaisin. Te pyysitte puheenvuoroa, mutta ei työjärjestyspuheenvuoroa.